Bien, la séance est ouverte. No niin, voimme aloittaa kokouksen. Hyvät kollegat, tässä kokouksessa käsittelemme lähes tulkoon viimeisimpiä äänestyksiä vuoden 2011 budjettimenettelystä. Meillä oli eilen illalla koordinaattoreiden kokous, joiden tarkoituksena oli saada vähän kantoja lähentymään toisiinsa yhtäältä. Oli kyseessä päätöslauselma, joka tulee täydentämään meidän tarkistusäänestyksiämme ensi vuoden budjetista, jossa, voitte selit- jossa voimme selittää näiden tarkistusten poliittisten merki- poliittisen merkityksen ja toisaalta lisätarkistukset, joilla voidaan sitoa ne poliittisesti neuvoston näkemykseen koko EUn budjetista yli kaksi, vuoden 2011 jälkeiselle ajalle. Koordinaattoreiden kokouksen jälkeen ja kun oli päästy sopuun heidän keskuudessaan, kaksi esittelijää ja minä itse osallistuimme tänä aamuna jälleen kerran puheenjohtajakokoukseen ja ja otimme huomioon sen, mitä eilen illalla sanottiin ja se, mistä tänä aamuna puhuttiin ja keskusteltiin, niin me aiomme ehdottaa teille. Tässä budjettivaliokunnassa tarkistukset, jotka on teille jaettu. Siellä on äänestysluettelot. Siellä on kaksi tarkistusvihkosta. Siellä on budjettitarkistukset, jotka on luokiteltu. Ilja euh, ö, omaksi ryhmäkseen. Sitten meillä on myös tämä tarkistusluettelo, joka liittyy tähän päätöslauselmaan ja on siinä päätöslauselma vihkosessa. Talo. Okei. Okay. No niin. Onko kaikilla nämä tarkistusluettelot, onko kaikilla äänestyskortit? Ottakaa äh, sähköiset äänestyskortit esille. On mahdollista, että meidän pitää laskea ihan tarkkaan je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, que l'unanimité. En ole ihan varma, pääsemmekö kaikista ihan yksimielisyyteen kaikista kohdista. No otan ensiksi tarki, budjettitarkistukset tästä kokoelman ulkopuolelta. Meillä on siis koko joukko tarkistuksia, jotka liittyvät uusi uusien budjettikohtien luomiseen menoista. Yksi per menoluokka. Se on ihan symbolinen ehdotus, joka vastaa EUn uusia toimivaltuuksia. Sitten meillä on myös tarkistukset tulojen puolelta. Ennen kuin aloitamme äänestykset, on Salvador Puuton puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Tässä ehdotettaisiin, että kaikki tarkistukset, joista äänemme 4900, jotka liittyvät äh, menoihin, että äänestäisimme yhtenä ryhmänä. Uh, oui, je, je vous remercie. Uh, y a... Hyvä, kiitos. Meillä on sosialistilta suullisia tarkistuspyyntöjä. Minun on valitettavasti käytävänä yksi toisensa jälkeen. Tarkistus 4900. Esittelijä. Mikä on esittelijän kanta? Pour ou contre? Ou abstention? Ou free? Onko te äänestä esittelijän vastaan? No hyvä. Sorry. Kuka puoltaa? Meillä on suullinen tarkistus. Yes, and, it, and it's purely technical, because we think we should delete... Pitäisi poistaa sport, urheilu tästä, koska sen 3B, ja lisätä sen sijaan 4903 se on enemmän sopusoinnissa näiden otsikoiden kanssa, sit, otsikkeiden kanssa. on Voimme mieltää tämän tekniseksi tarkistukseksi. Jos se, hyvä, jos se hyväksytään, se on ihan automaattista. Jos se hylätään, niin selvä, hyvä. Ei muita kommentteja. Eli siis äänestämme tarkistuksesta 4900. Kuka puoltaa? Kiitos. Vastaan. No, hyvä. Ää, sähköinen äänestys. Anteeksi. <laughs> Oui. Niin. Hyvä. Selvä. Äänestys alkaa. Ja sitten lisäämme sen, minkä pitää. Äänestys päättyy. 17.14, mutta ymmärrän, että pitää lisätä kaksi kielteistä ääntä EPPltä ja yksi puoltava ääni, eli se tekee 18.16. Eli tämä on hyväksytty. Hyvä. Sen jälkeen meillä on tarkistus 4901. Voidaanko ään tulkita, että tässä on kyse samasta äänestyksestä. Sama äänestys. Selvä. Ei. Eli äänestämme erikseen. Selvä. Sähköinen äänestys. Aloitamme ja tehdään samat korjaukset. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.14, ihan sama tulos, samoilla korreuksilla 18.16, siis hyvä. Tarkistus 4902. Uu, avaamme äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kolmetoista eli kahdeksantoista viisitoista. Näin tämäkin on hyväksytty. Tarkistus 4903. Täältähän se urheilu löytyy. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kuusitoista. No, No nyt tässä se tarkoittaa, että meillä on 1818, Se on sitten hylätty. Oui, oui, oui, mais je les compte. Minä, minä, minä laskin nämä puuttuvat. Voimme aloittaa alusta, jos haluatte. No, no minulle nyt tässä kerrotaan, että tässä on yksi ääni niin liikaa. Eihän ne äänestänyt. Täällä on kolme henkilöä, joilla oli äänestyskorttia. Kaksi ovat äänestäneet vastaan. Yksi, Rova Durand, äänesti puolesta. Jos on näin, niin sitten tilanne on tasan. 18.18, 18, eli tarkistus on hyväks, hylätty. Herra Haglund, haluatteko kommentoida? Yes, Chairman, could you just clarify which are the... Puheenjohtaja, voitteko selvittää ne kolme henkilöä, joilla ei ole äänestyskorttia, niin tiedämme kaikki. Sidonia. Sidonia ja Salvador ja Rova Durand. Olen pahoillani, mutta no. 4903 häviää pois. Raukea. 4 sitten. 4904. Kuka puoltaa? Äänestys alkaa, sanoo puheenjohtaja. Onko teillä Jöran suullinen tarkistus? Anna, anteeksi, äänestys ei ole vielä alkanut. Jöran, ole hyvä. You have, uh, the same kind of... Haluaisimme samanlaisen muutoksen, että oltaisiin johdonmukaisia otsakkeiden kanssa. Haluaisimme lisätä kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja varastuspalveluja EES poistaa, kun se on oikeastaan eh, otsake viisi, Se olisi oikeammin otsakkeiden mukaisesti. Bon. Donc. Eli äänestämme tarkas, näin muutetusta tarkistuksesta suullisen tarkistuksen myötä muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljätoista plus 2 on 16, 16 plus 1 on 17, eli yhden äänen enemmistöllä tämä on nyt sitten mennyt läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on neljä tarkistusta tässä sarjassa, josta on nyt äänestetty yksi, joka on hylätty mehän tiedämme, että ne kaikki tarkistukset, jotka on hylätty budjettivaliokunnassa, ryhmähän voi päättää ottaa ne uudestaan esille omassa nimissään täysistunnossa. Me jatkamme näissä samoissa budjettitarkistuksissa, joita puhutaan, ne ovat kokoelman ulkopuolelta. Nyt on kyse näistä va- varoista kysyvistä, varoihin liittyvistä tarkistuksista. Me emme voi äänestää näistä yhtenä ryhmänä, koska tässä on kyse sosialistiryhmän tarkistuksista. Ymmärsinkö asian oikein? Ei mikrofonia. Uh, we think the correct thing... Mielestäni on oikein sanoa, että takuu rahoitusvakausvälineillä ei ole pelkästään maksut, vaan myös sitoumukset. Joten haluaisimme lisätä sitoumukset ja maksut. Mutta se ei taida muuttaa tätä merkitystä. Jos tämä hyväksytään, niin sitten voidaan ottaa ne ryhmänä. Je vous remercie. Euh, on me dit que vous auriez... Kiitos paljon. Minulle on sanottu, että tässä olisi suullinen tarkistus 4908. Jos näin on. I, um, sorry, I just forgot. The change I mentioned was both for seven and eight, for both of those amendments. Niin. Donc, donc vous, agi, vous ajoutez commit... Eli te lisäätte commitments payment-sanan jälkeen. En usko, että tässä nyt että se edellyttää mitään erillisäänestystä. Eli äänestämme yhtenä ryhmänä 4905 niin. 4906, 4907, 4908. Esittelijä puoltaa näitä. Kuka muu puoltaa näitä? Kiitos. Kuka vastustaa? Kiitos paljon. Tyhjää. Selvä enemmistö. Eli nämä tarkistukset on hyväksytty yhtenä ryhmänä. Eli tässä oli tämä kokoelman ulkopuolelta äänestetyt tarkistukset. Nyt tulemme äänestyslistoihin jossa on kyse meidän esittelemme päätöslauselman luonnoksesta. Onko äänestyskorttiasiat nyt hoidettu? Eli voi, vai pitääkö jatkuvasti aina korjata? Teillä on kaikilla nämä vihkoset. Kompromissi, tarkistus meidän esittelijältämme. Jöran, ole hyvä. Uh, Pahoittelen, että häiritsi äänestys jälkeen, mutta meillä on tästä pääomansiirtojen transaktiomaksusta myös tämä, jota ei ole vedetty pois. Niin, Anteeksi, ihan, ihan oikein. Ennen kuin aloitamme äänestykset päätöslauselmasta tarkistuksista, niin sosialistit ovat halunneet säilyttää tarkistuksen budjettikohdasta varat, jotta voidaan luoda tämä pääomasiirto rahoitusvero. Mikä on esittelijän näkemys? Esittelijä vastustaa. Je vous remercie. Qui est contre? Kuka vastustaa? Enemmistö vastustaa ihan selvästi. Eli tämä tätä tarkistusta ei pidetä täällä valiokunnassa sen enempää, mutta kuten kaikissa tarkistuksissa, jos ne käydään läpi budjettivaliokunnassa, jos esittelijä haluaa, niin ne voidaan ottaa esille täysistunnossa. Me voimme näin ollen aloittaa äänestykset näistä tarkistuksista, jotka liittyvät päätöslauselmaan. Aloitan tästä kompromissista, joka on esittelijältä puolesta Tämä on kompromissi. Si, qui contre? Kuka vastustaa? Tyhjää. Yksi. Se on hyväksytty. Mutta se ei siis kata nyt näitä kahta seuraavaa tarkistusta. Tarkistus Jensen. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi on raukeaa. Tarkistukset kolme ja neljä ovat identtisiä. Esittelijä puoltaa, kuka muu puoltaa. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ne ovat hyväksytty. Samalla tavalla tarkistukset ja 5 6 ovat identtisiä, mutta esittelijä vastustaa, on vastaan. Kuka puoltaa? Hartung, kuka vastustaa? Kiitos, tyhjää hylätty kummatkin. Tarkistus seitsemän. Jenseniltä esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Nyt tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Mitäs vihreät nyt tästä sanovat? Puolesta vai vastaan? Selvä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 20 puolesta plus 1, 17 vastaan plus 2. Näinhän se meni. 21.19, eli se on hyväksytty. Tarkistus Bertman, numero 8 Bertmanilta, johon on lisätty suunnilleen tarkistus. There are some people who just had their... Käytännössä on vaan, että tässä oli näitä äänestyskortti. Ihmisiä, joilla ei ollut niin jotkut ihmiset juuri saivat äänestyskorttinsa, jotka eivät olleet aikaisemmin, että onko täällä enää kahti, jotka eivät äänestä kortin kanssa. Voitaisinko tämä taas tarkistaa? Effectivement. Euh- hyvä, se on ihan oikein. Missä nyt mennään äänestyskorttien kanssa? Rovaro, hyvä, sieltä löytyy EPPstä. Ei vieläkään ole kortteja. Anteeksi. Aha, sieltä löytyy. Hyvä. Eli siis ei tämä nyt muuta tätä äskeistä äänestulosta. Kiitos herra Haglundille, että otti tämän esille. Eli ainut henkilö, jolla ei ole äänestyskorttia, on esittelijä itse. Sepä se on hienoa. Se on esittelijän etuoikeus. Suotakoon se hänelle kyllä. Se voi muuttaa vaan kielen asemaa. Eli sitten tämän täsmennysten jälkeen äänestämme Rova Wertmanin tarkistuksesta. Tarkistus kahdeksan, siinä on myös suurillinen tarkistus. Esittelijä vastaa. Kuka puoltaa? No, äänestämme koneellisesti. Sähköinen äänestys. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta 22 vastaan, eli 23 loppulaskuissa se on hylätty. Kompromissi iso B, johon liittyy suullinen tarkistus ja ehkä myös tämä C-kompromissi, niistä voidaan äänestää yhdessä, jos sopii. Suullisen tarkistuksen myötä kuka puoltaa? Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Kiitos. Eli nämä kaksi kompromissia B ja C on hyväksytty. Tarkistus 9 portasilta ja 10 samoin ne ovat identtisiä. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Mm-hmm. Sähköinen äänestys. Yhdeksästä ja kymppistä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa ja niihin sitten lisätään, niin kuin esit- koska esittelijä vastustaa, lisätään vastustava ääni. Äänestys päättyy. Ah, pour 20, contre 10. 20 puolesta 19 vastaan. Eli tarkistus on, tämä on hyläksytty. 11 ja 12 ovat identtisiä. Esittelijä on vastaan. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Tässä on selvä enemmistö, eli se on hylätty. Nämä kaksi on hyväksytty. 13. James Ellisiltä esittelijä on vastaan. Kuka puoltaa? James Ellisin ja jotkut muut vastustavia ääniä. Selvä enemmistö. Tyhjää, eli tämä on hylätty. Sen jälkeen 14 siitä äänestämme. Esittelijä puoltaa, kuka puoltaa, kuka vastaa. Tyhjää, hyväksytty. Tuo kompromissi D esittelijältä. Kuka puoltaa? Kompromissi D. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 15 ja 16 raukeavat. Sitten siirrymme 17 Helga Tryppeliltä. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Selvä. Hyväksytty. 18 esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Kiitos. vastaan. Tyhjää. Hylätty. 19 esittelijä vastustaa, hän haluaa tuhota, mutta jotkut ovat puolesta, eli koneäänestys 19. Le vote est ouvert. 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 14 puolesta, 26 plus 1 vastaan hylätty. 20 Hartongilta esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Hartong Andressen vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21. Esittelijän puolesta. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22. Se on vedetty pois. 23 Artongilta. Esittelijä vastaan. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Tyhjää. No, no, se on hylätty. 24 portasilta, jota ei ole vedetty siis pois. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 siellä on erillinen, erillisäänestys. Siellä on tämä jako, ihan kirjoitan, niin One of its most among others, ja toinen kohta, jos tätä ensimmäistä osaa esittelijä vastustaa, kuka puoltaa. Sitten koneäänestys tästä 20, 25 ensimmäistä osasta. Äänestys alkaa ja siihen lisätään sitten vast, esittelijän vastustava ääni. Äänestys päättyy. 23 puolesta 17 plus 1 18 vastaan hyväksytty. Toinen osa tarkistusta 25 esittelijä puoltaa. Kuka muu puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Toinen osa on myös hyväksytty. 26 esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 Jenseniltä puolesta esittelijä puoltaa vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 Bertmanilta esittelijä vastustaa. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Näin tulemme kompromissi E-hen esittelijältä. Puolesta. No, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ennen kuin äänestämme, herra Portas on pyytänyt puheenvuoroa. me proposta de, de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 Mehän jo alusta asti sovimme, että ensin äänestämme kompromisseista. Se oli menettelyn kannalta nopeampi. Ja sitten kun äänestä, äänestys tulee, jos kompromissi hylätään, niin silloin voidaan äänestää muista tarkistuksista. Tai ellette te halua esitellä suurista erityistä. Aha, aha, aha, selvä. No, sanokaa se meille nyt sitten. Olkaa hyvä. Lisez le Uh, it's to the paragraph 9. I, I try in English. Kohta yhdeksän yritän englanniksi. Toista, että budjetin menettely vuodelle 2011 olisi pitänyt valmistella ja väliarviointi monipuolisista rahoituspuitteista. On sitä mieltä, että vähentynyt liikkumavara, joka tulee näistä nykyisistä enimmäismääristä, erityisesti alaotsakkeessa 1a ja 3b ja otsakkeessa 4, ovat riittämättömät käsittelemään asetettuja prioriteetteja ja vastaamasta poliittisiin muutoksiin. Sen seurauksena budjetti 2011, jos parlamentti sen hyväksyy, niin se riippuu siitä, että tehdään merkittävä kulujen ja menojen uudelleenarviointi, jolle annetaan oikeanlainen aikataulu Ja sitten lopuksi vaatii neuvosto ottamaan huomioon täysin. Ja siis sama tarkistukselle. Merci, madame le rapporteur. Kiitos paljon sitten rouva esittelijä. Carefully, uh, however, I do not support... Kuuntelin huolella, en tätä kuitenkaan tue. Saavutettiin konsensus eilen. Koordinaattorin kokouksessa en voi tätä tukea. Bien, alors... Uh... No niin, hyvä. Ensin äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta. GUE vastaan. Muut ryhmät tyhjää. Suullinen tarkistus on hylätty. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiit tyhjää. Se on hyväksytty. No niin, se ei kuitenkaan kata tarkistusta 29, jonka, josta nyt äänestämme, mutta kahdessa osassa e- erillisäänestys. Ensimmäisessä osassa esittelijä puolta. Kuka äänestää puolesta? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa. Tällä, tässä kohtaa esittelijä vastustaa. Kuka äänestää puolesta? Vastaan. Kiitos. Tyhjää selvä enemmistö vastusta. Eli toinen osa ei tullut hyväksytyksi. Tarkistus 30 on katettu tässä, sen jälkeen 1. esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi F esittelijältä puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 Jöran Färmiltä esittelijä on vastaan. Puolesta vastaan tyhjää. Selvä enemmistö vastustaa. 33 Hartongilta. Puol esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34. Esittelijä on vastaan puolesta. vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. Ihan selvä hajannu, se, hajannusta liberaalien joukoissa. 35 portasilta esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 esittelijä on vasta puolesta. Ah, jaha. Nyt koneäänestys. Parce que là, nous allons avoir quelques surprises. Tässä saattaa tulla yllätyksiä matkalla. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan plus 1, se on hylätty. 27 Alvarolta esittelijän puolesta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 Jöran Färmiltä esittelijän puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 raukeaa. Anteeksi, anteeksi. Ensimmäinen osa 39 raukeaa. Toinen osio pitää nyt, siitä pitää nyt äänestää esittelijä vastusta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 Alvarolta esittelijää vastusta. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 esittelijän puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelemme herra Rikeettä ja kollegojaan. 42 esittelijä vastustaa. Tietää, että tässä on kyse lisäyksestä 41. Esittelijä on siis vastaan. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Selvä enemmistö oikealta, eli se hylättiin. Käännämme sivua, tarkistus 43. Tällä kertaa esittelijä puolta. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen suu, tarkistus esittelijältä. Suullinen tarkistus, jossa korvataan 20 xx miljoonaa 47 miljoonalla. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää Tämähän on aika lailla tekninen tarkistus, mutta hyvin selvästi meni läpi. Sitten on kolme muuta tarkistusta samassa koppalissa, jotka ovat yhteensopivia 44 Helga Trypperiltä esittelijä vastusta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 45 Jöran Färmiltä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Le rapporteur est pour esittelijän puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa, jossa puhutaan iteristä, esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on myöskin hyväksytty. Selvä. Erilaisella enemmistöllä. Tarkistus 46 portasilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 portasilta, jota esittelijä tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 Alvarolta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty äärilaidoiltaan hylätty. 49 esittelijä vastustaa puolesta. No, koneäänestys. Tarkistus 49 koneäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 23 puolesta 16 vastaan plus 1, eli se on hyväksytty. 50 Ellisiltä. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli se on hylätty. 51. Jöran Färmiltä esittelijän puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52. Helga Trypperiltä esittelijä vastustaa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty selvällä oikeiston enemmistöllä. 53 Jöran Färmiltä, joka on yhtäpitävä samanlainen 54 kanssa esittelijä vastustaa puolesta. No, nyt koneäänestys jälleen kerran. Différente. En tout cas, les blocs sont différents. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 18 plus 1 vastaan, eli se on hylä, hyväksytty. Nämä kaksi identtistä tarkistusta on hyväksytty. 55. Portasilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56. Joran Fermiltä esittelijä vastustaa puolesta vastaan Nyt kyllä on parempi mennä koneäänestykseen, muuten tämä on poliittisesti hankala paikka. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 19 plus 1 vastaan, 20 vastaan, eli hylätty. 57 Helga Tryppeliltä kahdessa osassa, ensimmäisessä osassa Should be Landscapes. Kuka puoltaa näitä maalaismaisemia puolesta vastaan. Tyhjää. Selvä enemmistö puolta. Toinen osio. Water resources. Kuka haluaa vesivarat tähän, tähän maalaismaisemaan? Esittelijä vastustaa puolesta koneäänestyksellä. Nyt tarkistamme Water Resources. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 pour, 17 puolesta, 22 plus 1 vastaan, eli toinen osio on hylätty. 58 Haglundilta. Esittelijä puolta suullisen tarkistuksen myötä Aldelta, jossa halutaan, että tämä tarkistus olisi mikä, mikä, esiintyisi pikemminkin kappaleessa 22. Kuka puoltaa? vastaan tyhjää hyväksytty. 59 Jöran Färmiltä esittelijä vastusta Puolesta. No, koneäänestys jälleen kerran. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 18 plus 1 vastaan, eli 19. Näin ollen se on hyväksytty. 60 Helga Trypperiltä esittelee vastusta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 61 Reanissemilta. esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 62 portasilta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 65 Alvarolta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 Rova Jensenilta Siinä on suullinen tarkistus, jos on tarkoitus korvata Exceptional Funding for Modula Specific Market Support Measure in. se on teillä asiakirjoissanne esittelijä vastusta puolesta, vastaan, tyhjää. Ensimmäinen osa on hylätty. Anteeksi, ei, ei siinä olekaan ensimmäistä osaa, se oli vain suullinen tarkistus, se on hylätty. 64 Helga Tryppeliltä esittelijä vastustaa puolesta. Vihreät vastaan. Kaikki muut värit ovat puolesta tyhjää hylätty. 66 Joranilta esitteli vastusta puolesta. No, koneäänestys taas kerran. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 22 vastaan plus 1 selvästi hylätty. 67 Hartongilta esitteli vastustaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjä hylätty. 68 Shachi laatinut esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Sosialistit ainoastaan tyhjää. Hyväksytty. Hyväksytty. 69 Joran Färmiltä esittelijä vastusta Puolesta. Koneäänestys. Koneäänestys. Numerosta 69. Äänestys alkaa. Jutta on äänestänyt. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Tulos on 19 puolesta. 20 plus 1 vastaan, eli se on hylätty. 70 Helga Trypeliltä, joka haluaa myös vähän täällä ottaa pois jotakin esittelijä vastusta. Koneäänestys, eli 70 koneäänestykseen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt tuli tiukka paikka. 20 puolesta 20 vastaan plus 1. Eli se on hylätty. Tämä on hyvä, hyvä tulos, Helga. Se on aika kannustavaa. Katsotaan nyt, katsotaan nyt, miten 71 kanssa käy. Tuleeko sama tulos? Esittelijä vastusta. Jaha, jaha. Uusi taas koneäänestys. Annetaan Helgalle uusi mahdollisuus. Minulle tässä sanottiin, että minä en enää saa äänestää. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 21 puolesta 19 plus 1 vastaan. No niin, nyt se meni läpi. Hyvä Helga. 71 on hyväksytty. Numero 72 Portasilta esittelijä vastusta puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 73 Jöran Färmiltä esittelijä vastustaa puolesta. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. J'ouvre le vote électronique. Tout le monde a voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19, 19 plus 1, se on hylätty. 74 Simanskilta esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Sosialisteilta tuli ne äänet tyhjää. Hyväksytty. 75 Helga Tryppeliltä esittelijä vastusta Puolesta koneäänestys. Äänestys alkaa numerosta 75. Minä en äänestä, sanoo puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 2020 plus 1, eli noin Eli jo 2020kin sanota, sanoi, että se on hylätty. 76 esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 77 Alvaralta esittelijä vastusta puolesta. Sitten koneäänestys. Koneäänestys. Äänestys alkaa numerosta 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 19 plus 1 vastaan. Se on hyvä, hyväksytty. 78 portasilta ja vastusta Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 Jöran Färmiltä esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 euron Färmiltä esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 82 Portasilta esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjä hylätty. 83 Joran Färmiltä esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 on yhteen sopiva 83 kanssa. Kuka puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. 85 Joran Färmiltä esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 on vedetty pois. 87 helkat ryppeliltä esittelijä vastusta puolesta. Vastaan tyhjää. Gue tuki, mutta kuitenkin tämä hylättiin 88 Kassulidesilta ja Raimer Bögeltä esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 89 portasilta. Esittelijä vastusta puolesta. Portas teidän tarkistuksenne vastaan. Paljon. Tyhjää hylätty. 89 esittelijä, 90 esittelijä vastustaa puolesta. Jutta äänestätkö puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Huolimatta meidän ensimmäisen varapuheenjohtajamme antamasta tuesta. 91. Rova Grelielitä esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 92. Eli siltä esittelijä vastusta. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 93. Voganilta esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Nyt täytyy tarkistaa koneellisesti. Minulle sanottiin, että tässä on kyse numerosta 93. Esittelijä siis puolta. No, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Me olemme vaihtaneet pääluokkaa, eli ei esittelijä ole, ei ole enää sama, se on Helga. Eli minä käännyn Sidonian puoleen ja näen täällä, että Sidonia aivan ilkeästi äänesti tässä vastaan esittelijä puolta, mutta se on siis Helgaan nyt tässä, eli tässä vähän roolit vaihtuivat esittelijä Puolta, Mutta aivan selvästi tässä on vähän hajontaa, eli joudumme koneellisesti äänestämään. Eli äänestys päättyy nyt. 2020. Hylätty. Eli 21. Voinko minä äänestää? No niin, nyt minä voin äänestää. Eli Sidonia ei nyt sitten enää äänestä. Hyvä. Eli voimme, voimme tällä hetkellä, sit, nyt siis äänestämme kaikki äänestykset koneellisesti ja äänestän tässä niin kuin Sidonia tai niin kuin Garriga Salvador, koska, no niin, joo, 94. Voganilta tällä kertaa esitteli vastustaa puolesta. Koneäänestys. Koneäänestys. Est Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei enää voi korjata. Tietokone sanoi 17.25 vastaan hylätty. 95 Van Dalenilta ja Bokrosilta. En tiedä, mitä esittelijä haluaa, mitä esittelijä sanoo tästä kohtaa. Ihan vapaa-äänestys. I have an opinion as a rapporteur, I... Esittelen minulle ole mielipidettä luotan valiokunnan viisauteen. Match. Luotatteko tässä vähän liikaa? No, no, totta kai puheenjohtaja voi vain rohkaista teitä. No, kuka puoltaa tätä nyt? Josta esitteli antaa meille täydet vapaudet vastaan. Kiitos, tyhjää. Eli tässä nyt suuressa viisaudessa valiokunta on hylännyt tämän. Herra Elis. Well, I need to say, Mr. Chairman, the next... Haluaisin vain sanoa, että seuraava tiedon teistä tulee hyväksytyksi, kun näin, että esittelijä vastaan, mutta jossain vaiheessa täytyy pystyä hoitamaan kulujen laajentumista, joka liittyy jäsenvaltioiden parlamenttien toimistoihin. Jäsenvaltioissa se on tällainen jälkeen jäänyt vanhanaikainen asia. Kyllä, hienoa. Me kirjaamme ylös teidän kommentinne. 96 esittelijä vastustaa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 97, eli siltä esittelijä puolta. Puolesta, vastaan, tyhjää, se on myöskin hylätty. 98 Vogenilta esittelijä vastustaa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 Jaha, anteeksi. 99. Rova Wertmanin. Siitä on suullinen tarkistus edustaja Alvarolta. Ymmärrän esittelijän aikomuksen, mutta ehkä Rova Wertman voisi olla siihen, että divansanan sijaan laitetaan request. Madame Wertman. Rova Wertman antaa minun ymmärtää, että hän on tämä, hänelle tämä sopii, että demands korvataan sanalla request. Se on vähän diplomaattisempaa. Mitä mieltä on esittelijä? Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Tämän suullisen tarkistuksen kerran vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 100. Esittelijä puolta. Puolesta vastaan tyhjää Tässä on nyt tämmöinen mielenkiintoinen ilmastollinen tapahtuma, että EPP on kadonnut. Ai anteeksi, anteeksi, anteeksi. Minä sihteeri vahvistaa minulle, että mikään käsi ei täällä noussut. Onko siellä joku pilvi tullut tähän nyt meidän meidän ja tämän oikean osion puolelle. Tämä ilmastollinen ilmiö oli kuin tämä, mutta tästä huolimatta tämä on nyt hyväksytty. 101 Rova Andreasenilta. Vapaa-äänestys. Eli sitten voimme äänestää valiokuntana vapaasti. Kuka puoltaa? No nyt täällä on vähän turbulenssia ilmassa sosiaalistiryhmässä. Eli viideksi sekunniksi keskeytämme istunnon, jotta ongelma saadaan ratkaistua. Je remarque. Je remarque. Minä voin todeta. Mm, en, ei tässä nyt haluta mitenkään poliittisesti kommentoida, mutta kun vedotaan viisauteen, niin sosialistit ovat hyvin hämmentyneitä. Tämä oli ihan neutraali kommentti. Kuka puoltaa tarkistusta 101 Andreasenin tarkistusta? Kiitos vastaan. Tyhjää. Asiat ovat ihan päivän selviä. Se on hylätty. Anteeksi, James. 102 äh, äh, äh, vedetään pois, koska edustaja Portas ei ole täällä ja minä en ole samaa mieltä, joten se vedetään pois. Ah, pardon. Anteeksi. Siis Ellis vetoaa, vetää pois allekirjoituksena. En, sinä siis vedät pois tämän tarkistuksen. James Ellis vetää pois tämän tarkistuksen. 103 edustaja Portasilta. Kuka puoltaa? Anteeksi, anteeksi, siellä on kaksi osaa. Ensimmäisessä, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen osa Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Toinen osa on myös hylätty. Näin ollen tarkistukset 83 esittelijältä suullinen tarkistus, joka on jaettu. Rova esittelijä. Yes, um, I would like to read out... Uh... Haluaisin lukea tämän suullisen tarkistuksen kohtaan 83. Muistuttaa, että arviointivaiheessa, neuvotteluvaiheessa budjettivaliokunnan ja byron välillä alkuperäinen summa 1,2 miljoonaa euroa vähennettiin 0,4 miljoonaa. ja muistuttaa, että kulut, jotka liittyvät tähän toimistoavustukseen, ne voidaan korvata vain jos liitedokumentit on liitetty, jotka perustavat tällaiset kulut. Ottaa esille, että muut korotukset, jotka riittyvät rahoilta vuoteen 2010, on sitä mieltä, että jos painottaa sitä tarvetta, joka on budjetti hyvälle rahanhoidolle kuljetuksissa parlamentin toimipaikkien välillä. Pitäisi hyvänä, jos tällaiset kulut voitaisiin, jos niitä voitaisiin vuoden aikana vähentää verrattuna alkuperäiseen ennusteeseen. Bien, je merci. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä teksti, jonka Helga luki, on jaettu teille. Edustaja Fernandes. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Täällä pyydetään erillisäänestystä. Ensimmäinen kappale ja toinen kappale. Ensimmäisessä kappaleessa sanotaan recalls that aina coming years asti. Toinen osa on sitten loppu. EPP e pyytää erillisäänestystä näistä kahdesta kohdasta tästä suullisesta tarkistuksesta ensimmäisestä kappaleesta, jota esittelijämme ehdotti. Kuka puoltaa? No niin, koneäänestys ihan heti ensimmäisestä kappaleesta kohdasta. le vote. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Äänestys päättyy 21 puolesta 17 vasta. Ensimmäinen osa on hyväksytty. Toinen kappale, jota esittelijä ehdottaa, kuka puoltaa. Vastaan tyhjää. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Se, näin ollen me voimme äänestää lopullisesti tästä mietinnöstä näin muutettuna koneäänestyksenä. Minä en voi enää äänestää, koska esittelijällä on täällä nyt oma äänestyskorttinsa. Äänestys alkaa. Ään... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, kaksi vastaan, neljä tyhjää. Hyvä, loistavaa. Onnittelut kahdelle esittelijälle. Bien, ben mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Me onnistuimme ihan aikataulun mukaisesti. No, no, no, no, älkää lähtekö vielä, täällä on vielä muutama pikkuäänestys jäljellä. Mutta me onnistuimme kuitenkin saamaan äänestyksimme tätä puheenjohtajakokouksesta tullutta lisäarvoa. Tämä on ensimmäinen kerta budjetti menettelyssä ja siitähän on ihan aihetta riemuita. No niin, nyt sitten meidän pitää äänestää lisätalousarviosta numero kolme vuodelle 2010. Laslo Surjan on esittelijänä. Teillä on siellä äänestystaulukot. Haluatteko käyttää puheenvuoron esittelijä? Olkaa hyvä. Yes, for I should like to suggest a block Haluaisin ehdottaa ryhmääänestystä, kun ottaa huomioon, että esittelijä tukee kaikkia tarkistuksia, jos muille ryhmille sopii yhtenä ryhmänä. Minulle sanotaan, että liberaaliryhmä haluaisi erillisäänestystä. Eikö, eikö se näin ollut? Ei? Vai? Ei? Okei, okay, selvä. Se minä ymmärsin väärin, eli tällä hetkellä se ilmastohäiriö on siellä liberaaliryhmässä. Eli äänestämme yhtenä ryhmänä, yhtenä ryhmänä kaikista kahdeksasta tarkistuksesta lisätalousarvioesityksestä numero kolme. Kuka puoltaa? Vastaan. Vastaan. Tarkistukset on hyväksytty yhtenä ryhmänä. Loppuäänestys tästä näin muutetusta alustavasta lisätalousarvioesityksestä puolesta vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää, eli kaikki muut äänestivät puolesta. Näin ollen se on hyväksytty. Sitten voimme äänestää Seuraavaksi siis äänestää, laittaa äänestykseen mietinnön, jossa en tiedä, en tiedä ihan otsikkoa tarkasti, mutta tässä on kaksi esittelijää, Gualtieri ja hän on pyytänyt täällä puheenvuoroa, jos ymmärsin oikein, ja niin Laslo Surjan. Gualtieri, olkaa hyvä. Just to propose to vote. Ehdottaisin, että näistä kahdesta mietinnöstä äänestettiin liitteenä. Très bien. Okei. Okay. Bien. Okei. Okay. Mister... Yeah. Okei. Okay. Euh, c'est la procédure normale. Tämähän on ihan normaalia menettelyä, eli lausunnot laitetaan sinne liitteeksi. But again, uh, if, uh... Mutta jälleen, jos mulle sopii, ehdotan ryhmäänestystä, koska esittelijä on esitellyt vastaan kaikkia tästä pääosasta. Koska se oli se sopimus, että tehdään lisätalousarvio muuttamattomana. AFKon lausunto ei ole tarkistus, se kuuluu päätöslauselmaamme ja tuen täysin että tässä äänestetään yhtenä ryhmänä. Toivoin, että valiokunta äänestää myönteisesti. D'accord. Selvä. Just, uh, okay. may I just mention that mainitsisin, että nämä ajatukset, joita Inge Gressle ehdottaa, että ollenkaan huonoja, mutta toivottavasti vastuuvapausmenettelyssä hän pystyy hoitamaan sen, eikä tässä nyt jumiuttamalla koko prosessia. Donk. Ihan hyvä. Kuulen kuultuani kahta esittelijää ja heidän tehdystä esityksestä ehdotan, että kaikista viidestä tarkistusta äänetämme yhtenä ryhmänä. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty kaikki yhtenä ryhmänä. No niin, sitten päätöslauselmasta. Voinemme tulkita, että kaikki kappaleet Afkolta on otettu huomioon. Ne on huomioitu. Minä haluan vielä tarkistaa, kuka puoltaa, vastaan, tyhjää. Joo, aivan selvästi Afkon tekstit on otettu huomioon, eli ne sisältyvät sinne. Sen jälkeen meillä on nämä tarkistukset Comptes on pris en considération. Nämä kaikki muutkin tarkistukset on huomioitu. Kuka puolustaa vasta, vastaan tyhjää, kaikki nämä on huomioitu. Loppuäänestys, kuka äänestää puolesta, loppuäänestys puolesta, kiitos, vastaan. Kaksi vastaan tyhjää, ei vastustavia, ääni, niin eli niin kuin äskenkin ihan yksimielisesti miinus kaksi, eikä tyhjää äänestäviä. Selvä. Très bien, je vous remercie. Ingeborg Gressle. Ingeborg Gressle on pyytänyt puheenvuoroa. Hän haluaisi esitellä meille kohdan siitä, miten varanhoitoasetuksessa on edistytty neuvotteluissa, kun on kyse ulkosuhdehallinnosta, jos voisitte vielä viipyä täällä viitisen minuuttia kuunnellaksemme Ingeä. Hän tekee meille selkoa, missä vaiheessa mennään neuvotteluissa. No niin, neuvottelut ja neuvottelut. Tähän mennessä meillä on ollut teknisen tason kokouksia, jolloin olemme tarkistuksia lähinnä selittäneet ja niiden syitä. Talousarvojen valvontavaliokunnan kollega ja minä pidämme tiukasti kiinni siitä, että ja te muistatte varmaan, mikä kauttinen kokous meillä oli yhdessä budjetti- ja talousarvio- ja valvontavaliokuntien kanssa, niin, niin me haluamme nämä tarkistukset kaikki läpi, koska meillä on niihin hyvät syyt joiltain osin komission teksti ei ole kyllin selkeä. Tarvitsemme alkuperäiseen eh, tekstiin selvennystä, ja sitä on jo saatukin. Ja neuvosto oikeastaan tähän asti on ollut täysin vailla kantaa. Ja eilen Koreper kokoontui, ja tuossa kokouksessa, tai sen tulos on nyt, kokouksen tulos on nyt se, että eh, neljän viiden tarkistuksen suhteen neuvosto on epäileväinen, mutta nämä epäilykset kyllä saadaan varmaan hoidettua. Olen aika luottavainen. Jos mennään järjestyksessä, niin meillä on yksi tärkeä Galtierin tarkistus, jossa kyse on ulkopolitiikan menojen avaamisesta ja me olemme löytämässä hyvän ratkaisun. Teksti saattaa olla hiukan aggressiivinen, myönnetään, mutta uskon, että ratkaisu saadaan aikaan niin, että saamme enemmän tietoa kuin aiemmin ää, äh, talousarvion liitteessä. Oikeudellisista syistä, juridista syistä erittäin hankalaksi on osoittautunut vastuukysymys juuri valtuuskuntien johtajien tai näiden eurooppalaisten diplomaattien suhteen. Sillä ulkosuhdehallinto ja sen äh, äh, lähettiläät ja lähetystöjen johtajat, edustustojen johtajat ovat nyt tilanteessa. He ovat siis äh, toimielimen palveluksessa ja vuosipalkka on heidän kohdallaan se summa, jolla he vastaavat toimestaan, mutta samanaikaisesti heillä on kuitenkin diplomaattinen koskemattomuus. Ja me nyt juuri oikeudellisen yksikön ja oikeusasian valiokunnan kanssa etsimme ratkaisua, joka olisi virkamiesten ohjesäännön mukainen, mutta samalla heijastelisi unionin taloudellista etua, sillä nämä henkilöt toimessaan kyllä suuria summia liikuttelevat. Tässä todella neuvosto on todennut, että sillä on hiukan oikeudellisia e, epäilyksiä, niin kuin meilläkin on ollut, joten katsotaan. Mitä tulee sitten sisäiseen tilintarkastukseen, mehän olemme halunneet yhdessä yhteisen komission kanssa ja samoin kirjan pidon suhteen. Ja tässä meillä on pari vaihtoehtoa nyt pöydällä, mutta luulen, että saamme aika hyvän tuloksen. Katsotaan. Ja budjettivaliokunnan talousarvion valvonta valiokunnan pyrkimys, eli budjettineutraalius, ja tämänhän neuvostokin on kirjannut, niin nyt tämä budjettineutraalius on äh, kyllä mennyt hyvin läpi neuvostossa, ja edistystä tapahtuu. Kehitysrahasto on hankala niin kuin aina. Me emme budjetoi, mutta myönnämme vastuuvapauden. Ja ne, joilta odotin oikeastaan suurinta vastustusta tämän budjetoinnin suhteen, ovat kaikki osoittaneet myöntymyksensä, mutta nyt keskustelemme vielä joidenkin jäsenvaltioiden kanssa – ja kyllä me nyt voimme hyväksyä sen, että ää, tämä asia siirretään Haime Bögelle liittyen näihin monivuotisiin rahoituskehyksiin, mutta kyllä tästä enemmän täytyy saada irti kuin aiemmin. Niin, että komissio jo omaan esitykseensä kirjaa tämän budjetoinnin ja että tästä voidaan puhua. Tällä hetkellä yhdessä jäsenvaltiossa on todella voimakasta vastustusta ja he nyt juuri katsovat, että saataisiinko tähän jotain mukavaa muotoilua niin, että se hyväksyttäisiin. Mutta kyllä tässä nyt kuitenkin yksi pieni voitto on saatu ja tämäkin pitää saada ratkaistua. Unohdinkohan tässä nyt jotain kolmikantaneuvotteluja mielestäni todella tarvitaan. Maanantaihin mennessä tuskin on vielä valmista. No, tämä työ on e-, edelleen erittäin teknistä, mutta kyllähän tämä tekninen työ tietenkin äh, on siinä mielessä hyödyllistä, että kyllä siihen sitten äh, politiikkakin sujahtaa. Sitten todella tämä vastuukysymys äh, näiden EU-suurlähettiläiden suhteen, siis miten ne kantavat vastuun meille ja me emme tietenkään äh, suostu mitään äh, vastuuvapautta tuosta vain myöntämään. Komission alkuperäinen muotoilu oli Statement of Assurance, ja nyt olemme etsineet äh, Reasonable Assurance, mikä tulee suoraan varainhoitoasetuksesta. Kyllä minäkin tätä muotoilua haluan, koska tämähän on tällainen tarkastettu lausuma sitten ja vastuuta ei voi tämän edustuston päällikkö kantaa. Haluamme, että tämä on muutakin kuin pelkkä paperi, joka meille lähetetään, ja olemme tässä nyt määrittelemässä, että minkälainen tämän selostuksen täytyy olla. Ei, mutta se täytyy samalla olla mahdollinen toteuttaa, kun joku edustuston päällikkö istuu jossain kaukaisella saarella jossakin. Ja kyllä rahoitushallinnon täytyy olla hyvin selkeä asia ja kyllä tämä on siis, siis tämä rahojen hallinnointi on osa lähet, suurlähettilän tehtävää ja edustuston päällikön tehtävää. Ei, ei se ole mikään pikkujuttu ja kyllä me tiukasti vaadimme sitä, että he itse huolehtivat siitä, että, että suurlähettiläs sitten voi toimensa hoitaa. Eli kyllä tässä nyt hiukan vielä tarvitaan joustavuutta ja tarvitaan myös tiettyjä varmuusvälineitä. Mutta te tiedätte, että minä rakastan lainsäädäntömenettelyä. Meidän lainsäädäntömenettelymme ovat erittäin erittäin perusteelliset. Minä rakastan perusteellisuutta, olen hyvin perusteellinen ihminen. Ja todella ne tarkistukset, joita me olemme, olemme mm, saaneet, ovat hyviä. Ja minä en kyllä halua antaa periksi tuumaakaan. Kiitos Inge. Tämä oli hyvin selkeä selvo, selonteko ja kuten Inge muistutti tästä aiheesta, joka on yksi monista, jo, jotka otetaan esille ensi maanantain kolmikanta neuvottelussa ja silloin, silloin voidaan myös tehdä yhteenvetoa neuvoston kanssa ja viedä tätä ongelmaa vähän eteenpäin mahdollisimman korkealle poliittiselle tasolle sen jälkeen, kun tämä on tehty teknispoliittisesti tiettyyn vaiheeseen. Mehän olemme saaneet nyt tässä vaiheessa ihan hyvää informaatiota. Haluaako herra Gualtieri kommentoida mahdollisesti? Olkaa hyvä. Ma solo per ringraziare no. la collega Gressler della esposizione. Oh, l'altro. Niin, mekin on täällä. Haluaisin vain kiittää Rova Kresliä hänen selityksestään. Ja ilmaista, että olen samaa mieltä sen linjan kanssa, jota hän esittää. Käde, che il consiglio consent... Niin, ja halusin myös ilmaista sen toiveen, että neuvosto sopii siitä, että saadaan ulkosuhdehallinto käyntiin ja perustettua näiden neuvottelujen avulla niin että saadaan saavutettua se tärkeä tavoite, että ennen joulukuuta saadaan asia käyntiin. No niin, hyvät kollegat, näin olemme saaneet tämän iltapäivän kokoukset loppuun. Olen erittäin iloinen. Onnittelut sihteeristölle kaikille niille, jotka ovat työstäneet näitä äh, asiakirjoja äänestyksiä, jotka ovat auttaneet meidän kahta esittelijämme ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa, hyvin ansaittua viikonloppua, voit, viikonloppua voitte levätä hyvin. Kokous on päättynyt.